So good morning everybody. Hyvää huomenta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun me kokoonnumme tässä kokoussalissa. Ja te, jotka ette pysty seuraamaan EU-kieliä, niin meillä on myöskin tulkkaus turkiksi, joka on kanavalla kuusi. Hyvää huomenta kaikille. Olen hyvin iloinen, että Leila Sanan on täällä. Eh, meillä, meidän kanssamme hän on saanut vuonna 1995 Saharon palkinnon. Me olemme myöskin valinneet aiheeksi eh, tämän kuulemistilaisuuden naisten oikeuksista Turkissa, mutta myöskin me käsittelemme muita ihmisoikeusasioita. Tämä ei ole pelkästään meidän komiteamme joka on kutsunut tänne, vaan myöskin naisten tasa-arvovaliokunta on yhdessä tässä meidän kanssamme. Ja meillä myöskin Turkin valtuuskunta tässä. Elena Kopa, joka on ähm, varapuheenjohtaja, hän edustaa Turkin, äh, Turkin valtuuskuntaa ja toimii myös puheenjohtajana täällä. Leila Zananne on hyvin tunnettu aktivisti Sapakinen provinssista, joka on Etelä-Turkissa. Vuonna 1991 hänestä tuli ensimmäinen turkkilainen nainen, joka valittiin parlamenttiin. Hän käytti kurdin kieltä valaa vannoessaan sen loppuvaiheessa. Hän oli kymmenen vuotta vankilassa hän, poliittisen aktivismin takia, eh, joka Turkin eh, viranomaisten mielestä oli eh, valtion vastaista. Ja sitten hän sai 95 tämän Saharov-palkinnon, mutta hän ei voinut saa tulla noutamaan sitä ennen kuin vasta 2000-luvun puolella. Hän, 2011 hänet valittiin Turkin parlamenttiin ja viime vuosina sana on ollut monissa oikeudenkäynneissä ja hän on myöskin saanut monia tuomioita. Viimeksi joulukuulla kuussa, jolloin hän tuomittiin kymmeneksi vuodeksi vankeuteen puheista, jotka hän oli pitänyt vuonna 2007-2008 ja yksi näistä puheista muun muassa pidettiin Euroopan parlamentissa. Häntä nyt suojaa parlamentaarinen koskemattomuus. Minä haluaisin muistuttaa teitä kaikkia siitä, että puhemies Schulz kävi 11.6. Turkissa. Ja kun Strasbourgin täysistunti avattiin, hän vetosi sen puolesta, että Leila Sanan saisi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin, joten me seuraamme omalta puoleltamme hyvin tarkasti hänen asiansa. Turkissa on vielä hyvin paljon haasteita, mitä tulee ihmisoikeuksien suojelemiseen. Tämä on meilläkin tässä tarkkailun keskiössä liittyen Tur- Turkin edistymiseen ja lähentymiseen EUta. Haluaisin myöskin tässä alussa ottaa esille eräät viimeaikaiset tapahtumat. Lokakuussa, toko, lokajoulukuussa viime vuonna tuhannet kirjailijat, akateemikot ja monet muut ihmiset pidätettiin viimeisessä antiterrorismin vastaisessa operaatiossa Turkissa. Ratsik Tsarakulu oli mukana. Hänet päästettiin huhtikuussa vankilassa, vankilasta. Ja hän on perustanut Turkin ihmisoikeusyhdistyksen. Hän on myöskin ja kansainvälisen PEN-järjestön johtohahmoja. Professori Busnaer Saarni Marmaran yliopistosta, häntäkin on syytetty ja hän saattaa joutua oikeuteen ja 20 vuoden vankeusrangaistus uhkaa häntä. 9.3. kävin häntä tapaamassa ja ymmärsin silloin, että hän ei voi edes puolustustaan valmistella kunnolla, koska hänelle ei kerrota, mitkä syytteet ovat. Aise Bergtain, joka on tunnettu kääntäjä ja tutkija, hänkin, häntäkin me seuraamme. 193 aktivistia ja tämä oikeudenkäynti alkoi toinen seitsemättä. Me olemme hyvin huolissamme näistä oikeudenkäynneistä ja siitä, että aivan mielivaltaisesti käytetään terrorismin vastaista lainsäädäntöä hyödyksi näissä oikeudenkäyntimenettelyissä. Hyvin monia ihmisoikeusten puolustajia, AY-liikkeen edustajia ja aktivisteja joita on, joita syytetään. Rouva Koppa, joka auttaa minua tässä puheenjohtajan tehtävässä, niin me muistutamme, että Pina Selek oli kanssamme Turkin valtuuskunnassa. Hän on sosiologi, rauhan aktivisti, kirjoittaja ja hänkin, häntäkin uhkaa vankeustuomio sellaisesta asiasta, josta hänet on jo kaksi kertaa vapautettu. Eli hänenkin asiansa on meidän esityslistallamme. Of course I could uh, go on with... Tietenkin minä voisin kertoa näistä eri tapauksista, AY-liikkeeseen kohdistuvista oikeustapauksista, mutta nyt vedän vain yhteen, että me seuraamme tätä oikeusjärjestelmän muutosta ja perustuslakimuutosta ja me toivomme, että myönteistä muutosta tulee Turkkiin niiden myötä. Euroopan komissio myöskin edistää uutta positiivista agendaa, jotta näihin liittymis- tai lähentymiskeskusteluihin saataisiin lisää vauhtia. Ja yksi näistä kysymyksistä on poliittiset oikeudet agendalla. Eli tässä kuvaus siitä, kuinka me seuraamme Turkin asioita. Seuraavana haluaisin antaa Mikael Gustafssonille puheenvuoron, jotta hän voisi kertoa omasta puolestaan tästä aiheesta. And I will speak in Swedish. Ja minä puhun ruotsia. Aluksi minä haluaisin toivottaa Leila Sannan tervetulleeksi tähän kokoukseen. Me olemme todella iloisia siitä, että otit vastaan tämän kutsumme. Olen myös iloinen siitä, että me teemme tämän yhdessä ja me, että meillä on tämä yhteinen kokous. Tietenkin minä oma valiokuntani puheenjohtajana ja sitten tasa-arvo eh, valiokunnan, siis ihmisoikeus, tai siis kaikki nämä tahot, jotka tässä on, ja meillä on myöskin Turkin valtuuskunta mukana. Ja olen siis iloinen, että olet täällä. Tasa-arvovaliokunta eh, seuraa hyvin tarkkaan tätä kehitystä Turkissa, eh, mitä tulee naisten oikeuksiin ja naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon. Ja tietenkin tässä on myöskin kysymys hakijamaasta, mikä tekee asian erittäin kiinnostavaksi. Meillä oli myöskin valtuuskunta, joka kävi eh, tämän vuoden helmikuussa Turkissa ja me olemme hyväksyneet mietinnön, jonka nimi oli 2020 Perspective for Women in Turkey. Ja vaikka voidaan sanoa, että kehitystä on tapahtunut Turkissa, mitä tulee tähän tasa-arvopolitiikkaan, niin ei kuitenkaan vaikuta siltä, että lainsäädäntö olisi tässä mukana, koska määräksi ei ole pantu täytäntöön eikä asiat eivät vielä vaikuta tavalliseen kansaan. Siellä on siis hyvin paljon vielä tehtävää tällä alueella, koska tasa-arvohan on ihmisoikeuskysymys. Täällä varmastikin tulee hyvin paljon kysymyksiä vielä esitettäväksi jäseniltä. Mutta minulla olisi tässä vaiheessa kolme kysymystä, Rova Sana. Kuinka teidän mielestäni tämä naisten puuttuminen poliittisesta elämästä Turkissa, e, mitä mieltä siitä e, olette ja minkälaisia selkeitä eroja sitten on kurdien ja muiden turkkilaisten välillä? No sitten miesten tekemä väkivalta naisia vastaan, se on hyvin suuri ongelma Turkissa ja Euroopassa. Miten tämä uusi e, laki, joka on hyväksytty, Lain sisällössähän on perheiden suojelu ja väkivallan vastustus mukana. Mitenkään johtaneekohan tämä laki johonkin hyvään tulokseen sitten, kun se pannaan täytäntöön? Viimeinen kysymykseni sitten on, että voitteko antaa meille ajankohtaista eh, tietoa Turkin tilanteesta liittyen aborttioikeuteen – ja näihin lisääntymisoikeuksiin. Nämä kolme aihekokonaisuutta kiinnostaisi ja nämä varmasti tekevät tästä kokouksesta hyvän, ja täällä tulee vielä lisää kysymyksiä. Kiitos. Mr. Gustafsson, now Madam Kopp. Kiitoksia. Seuraavaksi Rouva ja EPPn valtuus, Turkki valtuuskunnasta. Thank you, Mrs. L Kiitoksia, Rouva Lohviler. Meidän keskustelumme tänään koskee ilmaisun vapautta ihmisten naisten oikeuksia Turkissa. Yhteisparlamentaarisessa kom- valiokunnassa meillä on ollut tilaisuus 14.7. keskustella tästä uuden Turkin naisasiaministerin kanssa, mutta olen sitä mieltä, että tämä on aivan erityinen päivä meidän valiokunnallemme, koska pääpuhujanamme on Leila Saana sahara palkinnon saaja. Hän on symboli ajatellen naisten oikeuksista ilmaisuvapaudesta. Hän on ollut vankilassa kärsinyt monin eri tavoin kurdikansan puolesta. Leila Zana hiljattain esitteli suunnitelman, joka koskee kurdeja, kurdikansaa, jotta saataisiin aikaan edistystä kysymyksen ratkaisussa. Ja hän hiljattain tapasi Turkin pääministeri Erdoganin niin tämä voidaan nähdä edistyksenä. Hän oli myös valmis julkisesti mm, toteamatta. Hän oli ehkä pääministeri ainoa, joka pystyi saamaan aikaan konkreettisia tuloksia ratkaisussa. Ja kun hän näin teki, hän toimi rauhan puolesta, to, tunnusti tosiasioita, poliittisia faktoja, ja voisimme oppia tällaista käytöksestä oikeastaan kukin. Hän os, mm, os, os, mm, ulotti kätensä toiselle puolelle ja hän kyllä ymmärtää, että ihmisillä on syytä olla katkera, eikä tämä ole helppoa. Hyvät naiset ja herrat, Leila Zana osoittaa moraalista kokonaisvaltaisuutta. Tämä moraalinen asema ylittää hänen palkintoja saaneen taustansa ja erilaiset tunnustukset. Hän on myönteinen voima, nainen, joka pitää ottaa huomioon, nainen, johon kannattaa investoida ja antaa poliittista ja moraalista tukea, koska joka kerta, kun me tuomme Leila Zanan kaltaisia henkilöitä, me investoimme rauhaan ja ihmiset, jotka ovat valmiita kulkemaan puolitiehen huolimatta erityisistä kokemuksista, joita heillä on saattanut olla. Leila Zana pystyy puhumaan ilmaisuvapauden puolesta, naisten oikeuksien puolesta, kansansa puolesta ja hän on valmis puhumaan rauhasta. Tämän takia meidän pitäisi kuunnella häntä erittäin huolellisesti tänään. Tämän takia Turkin tasavallan pitäisi myös häntä kuunnella, koska jos kurdit menettävät luottamuksensa Leila Zanan taisteluun. Silloin he eivät yksinkertaisesti menetä luottamusta yhteen henkilöön. He menettävät luottamuksensa diplomatian ja poliittiseen sitoumukseen ja toimintaan. Leila Zana ei ole tärkeä pelkästään henkilönä, vaan myös symbolina. Hyvät kollegat, Kurdit kansa ei ole pelkästään vähemmistö, joita löytyy Turkin, Turkin alueelta enemmän kurdeja elää tällä hetkellä Istanbulissa kuin Kurdistanissa. Kurdit tulevat erilaista poliittisista taustat. He on vauraita, keskiluokkaa, köyhiä, maat työntekijöitä, liikemiehiä. Heillä on varsin monimutkainen elämä niin kuin muillakin. Ja kuitenkin tässä on ollut tätä yhteenotto mentaliteettia. Me tiedämme, että rauha on monimutkaisempaa aikaa kuin sota. Siksi ihmiset, jotka myöntävät monimutkaisuuden ja hankaluuden asioissa, ovat valmiit saamaan aika vaikeankin ratkaisun demokratian hengessä, noudattaen ihmisoikeuksia. He ansaitsevat meidän kunnioituksemme, jopa ihailumme. Tämä ei ole helppo tie eikä myöskään kaikkein kunniakas, kunniakkain polku, mutta tämän polun Leila Saana itselleen on valinnut. Ja näillä sanoilla haluan kiittää vielä siitä, että olette, olette tullut valiokuntaamme. Thank you, Madam Koppa. And I would like to give the floor to... Kiitoksia, Rova Koppa. Ja nyt antaisin puheenvuoron Leila Zaanalle ja minäkin haluan toivottaa teidät vielä erittäin lämpimästi tervetulleeksi henkilökohtaisesti. On hieno nähdä teitä kun olin itse opiskelija, minä olin mukana kampanjassa, pyrittiin vapauttamaan Leila Zana, ja te taisitte silloin olla kymmenen vuotta vankilassa, ja me ainakin me halusimme mennä vapaaehtoisesti edes päiväksi vankilaan teidän puolestanne. Odotamme mielenkiinnolla teidän puheenvuoronne. divanda oturan bütün teşekkür ederken de Ensinnäkin haluaisin lämpimästi kiittää kaikkia kollegoita täällä. On suuri ilo olla tänään täällä eh, ihmisoikeuksien, naisten oikeuksien valiokuntien kokouksessa tarkastelemassa näitä ihmisoikeuskysymyksiä ja oikein hyvää huomenta teille kaikille tämänpäiväisessä esityksessäni tarkoitus olisi hieman kertoa siitä, mitä Turkissa ja Kurdistanissa tapahtuu, varsinkin kun puhutaan ihmisoikeusloukkauksista ja vankilaolosuhteista lasten ja naisten osalta ja kurdinaisista myöskin hieman kerron. Ihmisoikeudet syntyvät siitä, että ihmis arvo on arvo, johon ei saa puuttua. Kaikkia ihmisiä on yhtä arvokkaasti kohdeltava. Eli taloudelliset, poliittiset arvotukset eivät tähän millään lailla saisi liittyä. Ja ihmisarvolla tarkoitetaan myöskin tietynlaista vapautta. Ihmisen on voitava elää arvokkaasti tilanteesta riippumatta. Kuitenkin valitettavasti maantieteelliset olosuhteet, se mihin syntyy, erilaiset poliittiset vaikuttimet tulevat kuvaan mukaan ja vaikuttavat siihen, kuinka hyvin on mahdollista voida elää ihmisarvoista elämää. Eli nämä arvot eivät vielä kaikkialla toteudu. On kuitenkin taisteltava ihmisoikeuksien puolesta pyrittävä luomaan riittävän vankka pohja niille ja näiden asioiden puolesta riittävän voimakkaasti puhuttava. Ja kaikki, jotka olette näitä asioita olleet ajamassa, haluaisin teille lämpimät kiitokseni esittää. Turkissa ja Kurdistanissa päivittäin törmätään ihmisoikeusloukkauksiin. Ja Tämä pitkälti johtuu syrjivistä syistä, jotka pohjautuvat esimerkiksi luokkaan, sukupuoleen tai rotuun. Sananvapauden eh, oikeus on vapaus, johon edelleenkin puututaan. Esimerkiksi journalistit, kirjailijat, akateemikot, opiskelijat, taiteilijat, ammattilaiset ammattiyhdistysten aktivistit törmäävät hankaluuksiin, kun pyrkivät sananvapauttaan toteuttamaan. Usein heidät pidätetään tai viedään kuulusteltaviksi. ja Turkki toteuttaa tätä kaikkea ihan systemaattisesti ja valitettavasti näiden ihmisoikeusloukkausten vuoksi varsin monet ovat vankilassa Turkissa edelleenkin tänäkin päivänä. Viime kuussa Urfan vankilassa järjestettiin mielenosoitus, jolloin 13 vankia menehtyi Myöskin Karamanin alueella tämän tyyppisiä vankilamielenosoituksia on järjestetty. Ja ihan vain sen vuoksi, että olosuhteet vankiloissa ovat todellakin varsin surkeat. Ja vuonna 2010 yksi vangeista sytytti itsensä tuleen ja vuonna 2011 eräät vangit sytyttivät oman sellinsä tulleen samoista syistä. Eli huonot olosuhteet vallitsevat vankiloissa, ne ovat myöskin ylikansoitettuja. Niitä ei ole mitoitettu sellaisille vankimäärille, joita nykyään vankiloissa pidetään. Ja tämä tosiseikka on pitkälti myönnetty ja ylipäätään tähän tilanteeseen tulisi puuttua. Ei ole välttämättä kovinkaan perusteltu, jos melkein kolmannes väestöstä vankiloissa. Ja ihmisoikeustuomioistuin on näitä kysymyksiä tarkastellut ja ihmisoikeuskomissio omassa raportissaan on myöskin kommentoinut tätä vankiloiden liikakansoitusasiaa Turkin osalta. Voin antaa konkreettisempiakin tietoja tästä asiasta. esimerkiksi yksi vankila, joka on mitoitettu 80 000 eh, vangille, eh, majoittaa nyt 103 000 vankia ja vain 2000 näistä on vangittu siksi, että on todettu osallisuus järjestäytyneeseen rikollisen suuri määrä näistäkin vangeista on ihan poliittisien mielipiteidensä takia vangittuna. terveydenhuoltopalveluja ei tarjota näille vangeille. Heidän on vaikea olla yhteydessä ulospäin. Ja tämä meno vain vankiloissa jatkuu. Tämän lisäksi seksuaalista väkivaltaa ilmenee vankiloissa. Ja on valitettavaa, että tämä kohdistuu varsin usein nuoriin ja lapsiin, joita vankiloissa on. Ja heitäkin on yli 2000 vangittuna. Yli viisi tuhatta naista on vankiloissa ja he varsinkin kärsivät näistä huonoista oloista. Noin 300 alle 6-vuotiasta lasta on vankiloissa yhdessä äitiensä kanssa. Ja heidänkään osaltaan palveluiden saantia ei mahdollisteta. Eli naisten asema on varsin huono vankien asemasta puhuttaessa. Ja jos esimerkiksi rintasyöpään tai kohdunkaulan syöpään naisvanki sairastuu, ei järjestä kunnon hoitoa. Jos ekologipalveluita tarvitaan, niin e, joka tapauksessa paikalla koko ajan on e, e, mies vangin vartija ja naisia ei päästetä käsiraudoista edes tutkimuksien aikana. Kaikki pohjautuu siihen, mihin päädyttiin sotilasvallankaappauksen yhteydessä vuonna 1980. Monet vankilat ovat nimiään muuttaneet kuvansa puhdistamiseksi, mutta varsinaisia parannuksia ei välttämättä kuitenkaan vankiloiden sisällä ole saatu aikaan. Eli tässä voidaan todellakin todeta, että ihmisoikeuksia on loukattu vuonna 1996 Toisaalta sitten vapautettiin vankeja esimerkiksi eh, murhaajia, jotka olivat murhanneet useitakin eh, ihmisiä, päästettiin vapaaksi. Ja sitten toisaalta mielenosoituksissa kiviä heitelleet mielenosoittajat saivat tuomion osallisuudesta terroristijärjestöön ja näin perustein näitä ihmisiä vangittiin. 18-vuotiaita nuoriakin ja edelleenkin heitä vankiloissa on. Ja heihin kaikenlaista syrjintää on kohdistettu ja heitä kohdellaan varsin huonosti vankiloissa. Tällaiset nuoret kuuluisivat erityissuojelun piirin kansainvälisten sopimusten myötä. Sen sijaan heidän olonsa ovat kaikkein kurjimmat ja heihin kohdistuu myös seksuaalista väkivaltaa. Eli tilanne on varsin huolestuttava Turkin vankiloissa. Joskus sitten lapsivankeja on myös vapautettu, jos nämä olivat olleet yhteydessä esimerkiksi toimittajiin ja toimittajat sitten kertoivat eh, lasten huonoista oloista. Monesti sitten eh, toimittajat itse joutuivat vankilaan ja jonkin ajan kuluttua monesti myös lapset uudelleen pidätettiin ja laitettiin takaisin vankilaan on erittäin tärkeää, että jonkinlaiset olosuhteet luodaan, eh, joilla voidaan suojella näitä lapsia. Tarvitaan valvottuja olosuhteita lisäpöytäkirja on Turkinkin allekirjoittama kidutuksen vastainen pöytäkirja, mutta tärkeää on nyt saada aikaan mekanismit, jotta myöskin täytäntöönpano toteutuu. Ja myöskin eh, armahdus, yleinen armahdusperiaate, se on myöskin eh, täytäntöön pantava. Varsin monesti eh, tuomiot ovat virheellisiä. Se on yksi lisäongelma. Ja haluaisin tässä yhteydessä vielä mainita seuraavan seikan. Esimerkiksi mm, omalla äidinkielelläni, kurdin kielellä, siinä ei ole lainkaan käsitettä raiskaukselle. Valitettavasti kuitenkin varsin usein jo vuosisatojen ajan yhtenä väkivallan muotona on kuitenkin Kurdistanissa raiskauksia käytetty ja naiset, joihin, jotka pitkään ovat olleet raiskauksien uhreina, joutuvat sitten myöskin tuomioistuimen eteen. Eli oikeus ei näin ollen tällä alueella ole toteutunut lainkaan. Mainitsen esimerkkinä yhden nuoren tytön, 13-vuotiaan tytön, jota 26 miestä oli hyväksi käyttänyt näin nuorena. Ja hän käynnisti oikeusjutun asiassa, joka pitkittyi ja pitkittyi. Ja loppujen lopuksi käsittelyaika umpeutui ja näin ollen rangaistukset olivat varsin lievät tai tekijät vapautettiin kokonaan. Toisaalta esitettiin jopa, että tyttö olisi vapaaehtoisesti eh, altistunut näille seksuaalisille väärinkäytöksille ja että 13-vuotiaana hän olisi jo itse pystynyt arvioimaan tilanteensa. tarvitaan sellaista järjestelmää, joka lähtee liikkeelle ihmisoikeuksien toteutumisesta. Pelkät siirtymäjärjestelyt eivät riitä, vaan tarvitaan sellainen oikeudellinen järjestelmä, joka todellakin e, juurrutetaan ihmisoikeuksien kunnioittamisperiaatteisiin. tiettyjen universaalisten oikeuksien tulisi voida toteutua. Abdullah tilanne on varsin eh, eh, kivulias kaikille. Olisi erittäin tärkeää, että hän voisi osallistua aktiivisesti näihin asioihin ja myöskin Euroopan unionin tukea tarvittaisiin. Vuoropuhelua ollaankin käynnistämässä kun Turkki pyrkii EU-hun, mutta on vuoropuhelun käynnistämisen sijaan nyt kuitenkin on sitten jouduttu melkeinpä umpikuja tilanteeseen. Tarvittaisiin hyviä eh, neuvotteluja ja tärkeää olisi, että eri osapuolet saataisiin aktiivisina näihin neuvotteluihin mukaan. yhteiskunnassamme kyllä toivotaan muutosta, mutta poliittista tahtoa ei vielä taida olla riittävästi, jotta todellakin oltaisiin valmiit konkreettisiin nopeisiin toimiin. Mitä tulee tasa-arvokysymyksiin miesten ja naisten välillä, se on myöskin ongelma. Turkissa naisiakin on mukana poliittisessa elämässä, mutta kuitenkin varsin vähän naisista on johtavissa rooleissa. Ja naisten seksuaalinen hyväksikäyttö on levinnyt varsin laajalle. Eivätkä hallituksen toimet tähän liittyen ole olleet riittäviä. Viime kuukausina, esimerkiksi kesäkuussa, seitsemän naista kuoli väkivallassa, miehen aiheuttamassa väkivallassa ja useita kymmeniä haavoittui. Tietysti toisinkin päin on. Esimerkiksi osa näistä naisista raiskattiin kotioloissa ja sitten myös ihan kadulla ja työympäristössä raiskauksia tapahtuu. Ongelmallista on se, että vuonna 2009 on myönnetty se, että nais naisiin kohdistunut väkivalta ja naisten kuolematapaukset väkivaltaisesti ovat lisääntyneet. Ja varsinkin kurdinaiset ovat huonossa asemassa, koska syrjintä on lisääntynyt heitä, heidän kulttuuriaan ja kieltään kohtaan. Kurdinaisten on entistä hankalampi löytää työpaikkoja, varsinkaan hyvin palkkaisia työpaikkoja tai kestäviä työpaikkoja, pysyviä työpaikkoja koulutusmahdollisuudet ovat huonot naisille ja jotta työpaikka tai koulutuspaikka voi löytyä, on erittäin olennaista voida hyvin puhua turkkia. Muussa tapauksessa tämä ei mahdollistu eikä myöskään palveluiden saanti onnistu. Naiset monesti tarvitsevat miestään jo kielen vuoksi, eli miestä tarvitaan tulkkina, auttajana, jos nainen ei osaa turkkia, mutta mies osaa kurdiperheissä. Monesti naiset kurdiperheissä ymmärtävät kyllä eh, turkkia, mutta eivät sitä puhu, ja sitten taas lapset eh, saattavat eh, ymmärtää kurdia, mutta eivät puhu sitä, eli kielet, perheet ovat tällaisia sekakielisiä hyvin usein ja naisten osallistuminen aktiivisesti ähm, arkielämään ja jokapäiväisen elämään on yksi perusperiaate ja lähtökohta kurdiliikkeessä. Pyritään tukemaan nimenomaan naisten mahdollisuutta osallistua. Mutta on erittäin tärkeää, että Turkki, Turkin hallitus myöskin tulisi mukaan näihin ponnisteluihin ja naisten epäsuhtainen heikompi asema siihen tulee voida saada aikaan muutosta. Naisia on tuettava ja tarvitaan hyviä, riittäviä toimia. Ja naisten poliittinen edustajuus sitä tulee myöskin parantaa ja lisätä. Naisasioiden ministeriö, sitä tarvittaisiin. ja Kurdistanissa on myöskin paljon selvittämättä jääneitä kuolemantapauksia, murhia, yli 17 000, mutta niitä ei ole saatu selvitettyä. On myöskin valtava määrä joukkohautoja, joissa yli 3000 tunnistamatonta ruumista vielä on. Eli nämä ovat historiaan liittyviä seikkoja, jotka myöskin tulisi voida selvittää. Roboskin joukkomurha on tästä hyvä esimerkki. Kuusi kuukautta sitten tällainen tragedia tapahtui. 35 nuorta ja naista menehtyi tässä iskussa, jonka Turkin asevoimat järjesti asia pyrittiin lakaisemaan maton alle, siitä ei haluttu puhua eikä kertoa mitään kenellekään, mutta kuitenkin uutinen levisi varsin nopeasti, vaikka vieläkään mitään virallista kannanottoa asiaan ei ole esitetty, eikä ole selvitetty sitä, kuka asian takana olisi ollut. Yritetään jopa syyttää uhreja kaiken aiheuttamisesta. Eli tällaisia on ollut ja on varsin hankala yrittää edes kuvitella sitä tuskaa, mikä syntyy tällaisten tragedioiden jälkeen, mutta tärkeää olisi kuitenkin voida avoimesti asioista keskustella ja yrittää niitä selvittää. Olisi hyvä, jos Euroopan unioni voisi eh, lähettää alueelle valtuuskunnan, jotta tällä tavalla voitaisiin hieman saada lisävalaistusta asiaan. Ja vielä eräs toinenkin tärkeä seikka, jonka haluaisin tässä esiin nostaa. Historia on osoittanut sen, että e, kaikki sodat jossain vaiheessa loppuvat, ratkaisuja on etsittävä, mutta tämä tarvitsee vankan selkeän neuvottelupohjan ja ilmapiirin. Turkki tarvitsee tukea ja apua. Yksinään se ei pärjää. Ja EUn tuki onkin erittäin tärkeää, jotta nämä ihmisten perusoikeudet, universaalit oikeudet todella toteutuisivat myös Turkissa. Liittymisprosessi on tärkeä tekijä tässä kontekstissa ja toivottavasti saadaan jälleen liittymisneuvottelut käyntiin. On oltava realistinen, ei saa uneksia mahdottomasta, mutta kuitenkin hyvään tulee pyrkiä. Kiitos. Thank you very much. Laila. Kiitoksia Leila Sano erittäin yksityiskohtaisesta tilannekatsauksesta tällä hetkellä. Sanoitte, että ihmisoikeus järjestelmä pitää alkaa ottaa käyttöön, niin meidän pitää myös alkaa tarkastella, minkälaisia toimielimiä tai instansseja Turkissa on tätä varten. Ja niin kuin te sanoitte lopussa, pitää olla tietoinen näistä tutkimuksista, joita tarvitaan näissä kaikissa, kaikkien joukkohautojen kohdalla, joita on tuossa esiin. Ja tämä on erittäin olennaista työtä ja olennainen panos rauhanprosessiin, jos analysoi historiaa. Ja kun ajatellaan jopa uhreja ja heidän perheitään, tämä on erittäin tärkeä prosessi so- sovinnossa, jonka pitäisi jossain vaiheessa syntyä. Nyt voimme alkaa keskustelun, koska meillä on aikaa keskusteluun ja ehkä voimme toimia seuraavalla tavalla. Keräämme, otamme kerralla useita kysymyksiä, sitten te vastaatte. Listalla ne on jo herra Hatsikorian. Καλημέρα σας. Καλωσορίζω και εγώ την κυρία Ζανά στο Κοινοβούλιο. Kiitoksia. Minä haluaisin kiittää teitä puheenvuorostanne ja sitten haluaisin eh, ilmaista suruni, koska minä olen tässä eh, Turkki-ryhmässä, kuten myöskin monet valtuuskuntien, anteeksi, valiokuntien jäsenistä. Mutta tässä tilanne on, on parantumassa, mutta täällä on vain kaksi jäsentä läsnä tässä komiteassa – Voisitteko lähettää tämän puheenne kaikille parlamentin jäsenille? Minulla on kysymyksiä, siis tuhannet ihmisoikeusloukkaukset Turkissa liittyvät siihen, että Turkki, että PKK pidetään terroristijärjestönä. Euroopan Euroopan unioni ja YK pitävät PKK terroristijärjestönä. Ja kysymykseni teille kuuluu, että onko teillä samanlainen käsitys asiasta, että tuhannet ihmisoikeusloukkaukset liittyvät siihen, että PKK pidetään terroristijärjestönä? Se on ensimmäinen kysymykseni. Sitten toinen. Aivan suora kysymys teille. Onko teidän mielestänne tämä järjestö terroristijärjestö, ja jos niin miksi? Thank you. Uh, and just uh, from... Kiitoksia. täältä eh, näkeekin ylhäältä aika hyvin. Ne on, ne on 12 meppiä paikalla, mutta jotkut näköjään istuvat tuolla toisellakin puolella, joten en näe eh, heitä nyt ihan kaikkia. Seuraavaksi tai teidän suosituksenne Niin tehän olette saaneet myös Saharov-palkinnon ja tämän päivän aikana tapaamme myös tätä, tämän uuden yksikön, jossa pohditaan, miten voidaan tukea Saharov-palkinnon saajia. Mielestäni tämä voisi olla hyvä esimerkki, niin kuin te sanotte, jakaa näitä puheenvuoroja, Leila saadaan puheenvuoroja kaikille meille tämän yksikön kautta. Sitten Rova Bauer. Köszönöm szépen, elnök asszony, én is szeretettel üdvözlöm Leila Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi Leila Zahanan. Haluaisin vakuuttaa teille, hyvä rouva, että kun me tai saimme tietää, että teitä oli tuomittu uudestaan monet nousevat lähes aseisiin täällä Euroopan parlamentissa. Minulla on kaksi kysymystä. Minä kuuntelin huolella teidän puheenvuoroanne ja minun ymmärtääkseni on joitakin ongelmia, jotka liittyvät kurdikielen opetukseen maassanne Muistan, että muutama vuosi sitten muutamat kurdikoulut avattiin, mutta kun kuuntelin tätä juuri nyt perheistä, jotka ovat huolissaan siitä, että heidän lapsensa eivät osaa kurdia, ja tuli sellainen kuva, että on sellaisia kysymyksiä, jotka haittavat kurdikielen opiskelua. Sitten näistä kunniamurhista. Te annoitte yleisen kommentin asiasta, te sanoitte, että yhä enemmässä määrin tapahtuu väkivaltaa perustuen sukupuoleen, yhä enemmän naisia joutuu sukupuolisen väkivaltaisuuden uhriksi. Leila Saane, voisitteko kertoa hiukan enemmän kunniamurhista erityisesti? tällä alalla. Me olimme muutama kuukausi sitten Turkissa ja tapasimme oikeusministerin asiantuntijoita ja nämä asiantuntijat kertoivat meille, että kunniamurhat olivat vähenemässä maassa. Mutta nyt kun teitä tänään kuuntelin, Rouva, niin ymmärrän, että näin ei ehkä olekaan, joten hiukan tarkemmin vielä näistä kunniamurhista pyydän. Kiitoksia, sitten Rouva Kilnielsen. Merci beaucoup. Kiitos Minulla on hyvin lyhyt kysymys. Olemme hiljattain te olette tavanneet Erdoganin pääministerin. Voitteko kertoa, minkälaisia tunnelmia tästä tapaamisesta oli? Okay, I have eight more colleagues on my list and I... On vielä kahdeksan kollegaa, mutta ehkä nyt annan puheenvuoron Leila Saanalle. en çok acısını çektiğim e, dil konusundaki... E... Haluaisin alkaa siitä, mikä minua er, eriten kentä aiheuttaa tuskaa. Kielikysymys, se, että ei voi ilmaista omalla kielellään. Missään ei voida evätä mahdollisuutta kansalta käyttää omaa äidinkieltään. Nyt 32 vuotta vallankumouksen vallankaappauksen jälkeen 12. syyskuuta on tapahtunut korjaamatonta vahinkoa, johon tämä on johtanut. Kokonaan kansakunta on ki- kielletty, samoin heidän kielensä. Minä muistan, että kello seitsemältä aamulla, kun me tulimme vankilalaitokseen, odotimme siellä aamulla seitsemästä, seitsemään illalla, jotta olisimme voineet puhua tuomittujen kanssa. Ja me emme voineet kuitenkaan käyttää kurdin kieltä. Ja minä en voinut siis ilmaista itseäni turkiksi, en pystynyt siihen. Ja sillä aikaa, kun olin pidätettynä, minulla oli tilaisuus oppia turkkia. Se, että evätän kieli kansalta on sama kuin kiellettäisiin heidän olemassaolonsa. Ja kun pannaan ihmiset opiskelemaan kurdia, niin ei voida vaatia, että tällainen köyhä kansa maksaa sitä, että oppisi omaa kieltään. Kielikurssit ovat siis mahdollisia, mutta kuudet ovat reagoineet ärhäkästi, eivätkä ole halunneet maksaa oppiakseen omaa kieltänsä. Tämä tarkoittaa sitä, että ei näillä kursseilla ole käyty ja sitten ne onkin poistettu. Me elämme omalla maaperällämme, emme edes tiedä, kuinka kauan olemme Turkissa olleet. Se on meidän maamme. Emme edes ole mikään vähemmistö Turkissa. Ja Turkissa sen jälkeen, kun saatiin aikaan Turkin tasavalta. Kurdit ovat antaneet oman panoksensa maalle. Kurdin kielen pitäisi olla kieli, jota opetetaan, ja kurdeja ei pitäisi assimiloida turkkilaiseen väestöön. 50 prosenttia kurdeista elää Istanbulissa siis länsiosassa maata. Siellä äidit eivät osaa tarpeeksi hyvin turkkia ja lapset taas eivät opit kunnolla kurdia. Ja tämä johtaa viestintäongelmiin ja myös synnyttää ristiriitoja ja konflikteja eri sukupolvien välillä. Ja kun naiset yrittävät käydä kielikursseja, heidän on vaikeaa ilmaista itseään. Samoin vaikeuksia voi olla puolison kanssa. Samoin syntyy erilaisia institutionaalisia ongelmia. Jos assimilaatio on tavallaan on rikos ihmiskuntaa vastaan, koska itse asiassa viranomaistahan tätä vaativat lähes kaikkialla Turkissa. Siksi on erittäin kiireistä ryhtyä toimiin viipymättä, jotta voidaan muuttaa tämä asian tila. Eri paikoissa Kurdistanissa voimme itse asiassa nähdä, että on alaasteen kouluja, joissa pakotetaan lapset oppimaan turkia. Ja kielen on pitäisi tapahtua 0-7 vuoteen ja viiden vuoden jälkeen, viiden ikävuoden jälkeen sitten, kun nämä lapset ovat ää, äh, esikoulussa, niin silloin he eivät enää voi oppia omaa äidinkieltään. Joten itse asiassa oma äidinkieli on asia, josta haluaisimme teille kertoa täällä Euroopan parlamentissa, kuinka tärkeästä asiasta on kysymys. Mutta itse asiassa, mitä kuurin kohdalla tapahtuu, on, että kuudesta on tulossa vapaaehtoinen kieli. Ehkä kaikkialla muualla haluttaisiin oppia kurdia. Tämä on siis yksi vaihtoehto, mutta samanaikaisesti on tärkeää, että kurdi kuuluu opetettuihin kieliin. Se voi olla vapaa valinnainen aine, mutta samalla pitää voida hy- käyttää hyväkseen tai, tai voida nauttia kuudenkielisestä koulutuksesta ja opetuksesta. Meidän täytyy tässä asiassa edetä. Tarvitaan suuria edistysaskeleita eikä pitäisi korvata asioita, korjata tilannetta laastaripolitiikalla. Turkin pitää ryhtyä syvällisiin uudistuksiin. Kyse ei ole pelkästään kurdeista. On tärkeää. Itse asiassa puhun sellaista ongelmista, joista Turkissa kärsitään, kun on kyse perusoikeuksista ja vapauksista. Turkki todella tarvitsee edistystä. Sen pitää tehdä paljon enemmän kuin on tähän mennessä tehnyt. Kadına yönelik şiddetin kaynağı. Mitä tulee väkivaltaan naisia kohtaan, se on tietysti tällainen ongelma, jossa tarvitaan koulutusta, se liittyy tietämättömyyteen. Perhe on tavallaan niin kuin pieni perheyritys, jos yksilöt eivät näe, että syrjintää tapahtuu naisten ja miesten väillä. Jos puolisot kouluttavat lapsensa, kun se tytöstä tai poista, jos heidät koulutetaan tasa-arvoisesti ja heidät otetaan vain ihmisinä huomioon eikä sukupuolisena olentoina. Ja jos puoliso tällä tavalla vaikuttavat lastensa opetuksen, kun se tytöstä tai poista, niin silloin tällaisia ongelmia ei syntyisi turkkilaisessa yhteiskunnassa. Jos jotakin henkilöä yhteiskunnassa ei pidetä yksilönä, elävänä olentona, niin silloin tämä tietysti johtuu koulutukseen liittyvistä ongelmista ja kasvatukseen liittyvistä ongelmista. Tietenkin edistystäkin saadaan aika. En voi väittää, että kaikki on täydellistä tai että mikään ei toimi. Tietysti naiset taistelevat eri, erittäin paljon asiansa puolesta he ostavat suurta päättäväisyyttä, mutta poliittisesti ajatellen ikävä kyllä enemmistö poliitikosta on miehiä ja tämä on huomattava ähm, pulma ja ongelma. Tarvit... Naisten tahdon pitää voida konkreettisesti välittyä. Siksi tietysti on tärkeää, että naiset ja miehet haluavat tukea toisiaan, joten naisten pitää voida olla olemassa ihan normaalina ihmisinä, yksilöinä, eikä vain puolisona. Komissio voi vaikuttaa paljonkin koulutuksen ja opetukseen, koska ilman koulutusta ja kasvatusta. Miehet voivat ajatella, että kaikki voi jatkua ihan samaan rataan kuin ennenkin. Siksi on tärkeää saada naiset liikkeelle toimia niin, että naiset voivat ottaa itse asiansa haltuunsa. Heidän pitää voida aktiivisesti toimia ja taistella ja miesten pitää tavallaan voida kyseenalaistaa itsensä ja kyseenalaistaminen voi tapahtua vain naisten avulla. Näin voidaan tietysti sitten välttää kaikenlainen konfrontaatio kahden sukupuolen välillä. Samoin eri yhteiskunnan jäsenten välillä. Tietysti väkivalta on erittäin kielteinen asia kaikissa yhteiskunnissa lähi Tällainen väkivalta on vieläkään, vieläkin akuutimpaa, koska Lähi-idässä naisilla ei tavallaan ole oikeutta olemassaoloon naiset ovat olemassa vain sen takia, että ovat tavallaan äitejä. Ja tämän takia tämän tyyppinen käyttäytyminen on usein esiintyvä se, että vain jatketaan 10-15 viime vuoden aikana. Turkki on läpikäynyt paljon hyvääkin edistystä saatu aikaan. Esimerkiksi 1935 neljä, niin jo silloin naisia voitiin valita parlamenttiin, mutta tämä ei kuitenkaan konkreettisesti, konkreettisesti koskaan toteutunut, siksi minä puhuin siitä, mitä nyt täytyisi tehdä. Kun laaditaan lainsäädäntötekstejä, lakeja hyväksytään, mutta niitä ei kuitenkaan käytännössä sitten täytäntöön panna ja toteuteta. Siksi on tärkeää, että ne, jotka syyllistyvät rikoksiin, mutta heitä ei rangaista, se on ongelma. Pitää myös kouluttaa, kouluttaa syyttäjiä, miehiä tai naisia kaikilla eri tasoilla valtiossa. Ja on tärkeää, että koulutus lähtee liikkeelle varsin nuoresta ajasta. Mitä tulee keskusteluni pääministerin kanssa, minä puhuin pääministerin kanssa ihan samalla tavalla kuin puhun tuomioistuimessa tai kun puhun täällä teidän kanssanne. Hän kääntyi puoleen ja sanoi, että itse asiassa olin esittänyt varsin epäselvän kuvakatsauksen, mutta sanoisin kuitenkin, että haluan keskustella hänen kanssaan, koska pääministerihän on kaikkien korkeimman tason poliittinen vaikuttaja ja päättäjä. Siksi on tärkeää, että olemme yhteistyössä ja että voimme tehdä yhteistyötä. Me puhuimme noin puolitoista tuntia ja kerroin hänelle siitä, mikä ei suju ja toimi Turkissa. Minä jopa yksityiskohtaisemminkin puhuin kuin täällä. Ja hän kuunteli minua erittäin kärsivällisesti ja minä toivon, että voimme palata tähän tilanteeseen, joka syntyi kolme vuotta sitten. Prioriteettina ei voi olla turvallisuus. Tietysti pitää jättää tilaa ihmisoikeuksille myös. Ja 11. syyskuuta terrorisku on jo tullut käsitteeksi Ja tämä suunnittaman terrorismin vastaisen taistelun toiminnan, niin olemmekin voineet nähdä, että ainoa ratkaisu voittaa terrorismi on saada demokratian aatetta edistettyä ja saada se eläväksi, eikä varsinkaan pidä jättää tilaa pelolle. Ja me tiedämme, että pelko on huono neuvonantaja. Siksi on tärkeää, että demokratisaatioprosessi voi edistyä. Näin minä sanoin pääministerille. Ja tämä on tärkeää, tärkeää niin Turkille kuin Turkin kumppani- ja ystävämaillekin. Kaikkien osapuolten pitää antaa oma panoksensa. Väkivalta jopa tekijän kannalta on sellainen asia, joka ei voi johtaa koskaan mihinkään ratkaisuun, minkä takia PKK on turvautunut väkivaltaan, mitä syitä tälle väkivallalle on. Ne, jotka ovat toimineet väkivaltaisesti, haluavat nyt itse asiassa, että toteutettaisiin siellä uusi, uudenlainen projekti ja he ovat itse asiassa valmiita uhraamaan eri asioita, jotta ongelmalle löytyy ratkaisu vuoropuhelun kautta. Haluaisin puhua vielä vallankaappauksesta 12. syyskuuta. Aikanaan silloin tapahtui paljon väkivaltaisuuksia, mutta tavallaan ei ollut keinoja lopettaa väkivaltaa ja ilmeisestikin tämä oli valtioperäistä väkivaltaa. Valtio oli sitä mieltä, että sillä oli oikeus tähän ja se toimi oikein. Ja tietysti, jos väkivalta on peräisin valtiosta omia kansalaisia vastaan, niin sitähän ei voida hyväksyä. Thank you. And, uh... Kiitoksia. Vain kertoakseni siitä, miten, minkälaista tasa-arvopolitiikkaa me Euroopassa harjoitamme ja tässä parlamentissa meillä on 22 valiokuntaa, koska sinä puhuitte tästä naisista politiikasta, niin täällä Euroopan parlamentissa haluan kertoa, meillä meillä on 43,4 prosenttia naisia ja 22 valiokunnasta meillä on kymmenessä naispuolinen puheenjohtaja. Me olemme siis alle 50 prosentin tasossa vielä. Minulla on täällä nyt useita puheenvuoropyyntöjä ja pyydämme, että kaikki puhuvat suht ripeästi. Kiitos. Tämä on varsin tärkeä hetki valiokunnallemme ja jäsenillemme että Saharon palkinnon saaja Leila Sana on vieraana. Me on varsin mielenkiintoista käydä aiheesta ajatusten vaihtoa kanssanne. Ja Saharov-palkintoverkosto on hyvä, koska se mahdollistaa tämän tyyppisten tapaamisten järjestämisen myös jälkeenpäin. Tällä tavalla saamme tietoa, mutta toisaalta tarjoamme myös teille mahdollisuuden ja keinon tuoda asioita esiin, kun ihmisoikeusasioita ajatte. Kuuntelin tarkkaavaisesti alustuspuheenvuoroanne ja sain vaikutelman, että Turkin lainsäädäntö ei vielä ole paras mahdollinen ihmisoikeuksien osalta. Ja kun tarkastellaan erityisesti naisten oikeuksia, niin kysyisin, eh, onko teille tuttu eh, parlamentin mietintö, jossa eh, Turkin naisten oikeuksia tarkastellaan. Voisitteko kertoa tästä lähemmin? me olemme ajatelleet ensi vuonna samantyyppisen mietinnön lausua. Mikä on tilanne teidän puolellanne? Onko tapahtunut mahdollisia näkemysmuutoksia, mitä esittelijän tulee? Eli olisi hyvä, jos voisimme kaikki tärkeimmät kysymykset todellakin esiin nostaa mietinnössämme. Ja sitten kysyisin, mikä on tilanne Turkin parlamentissa Onko siellä esiin nostettu millään tavalla mahdollisuutta parantaa naisten asemaa ja oikeuksia ja ylipäätään ihmisoikeuksien tilannetta sen myötä, että maa nyt pyrkii EUn jäseneksi. Oletteko jonkun tyyppisiin keskustelufoorumeihin tähän liittyen voineet osallistua? Eli onko asia ollut esillä, kun nyt pyritään eh, lainsäädäntöä Turkissa kehittämään EU-akin vaatimalle tasolle. Onko tämä asia esiin nostettu esimerkiksi parlamentaarisen vuoropuhelun tiimoilta? Nämä suuret haasteethan, niihin on tartuttava ja asioita vietävä eteenpäin. Eli demokratiakehitystä on tuettava, jos Turkki jäseneksi pyrkii. No, Kiitokset ja Fersia seuraavana, olkaa hyvä. Madame Vergia. Madame Vergia, olkaa hyvä. Dis-moi, Madame la Présidente. Anteeksi, rouva puheenjohtaja. Aluksi haluaisin ilmaista kaiken solidaarisuuteni Leila Sanalle. Ja minä haluaisin myöskin kertoa, kuinka ihailen häntä, hänen rohkeutta ja hänen maltillisuuttaan. En ole ollenkaan varma, että hänen sijassaan kaiken sen perusteella, mitä olisin kokenut. En, en varmaan itse olisi pysynyt yhtä tyynenä. Nopeita kysymyksiä haluaisin esittää hänelle. Täällä te puheenjohtaja, te kerrotte, että Ruvasana on itsenäinen e, edustaja. Mitä se tarkoittaa? Minun mielestäni täällä on hyvin paljon muitakin valit ja tässä salissa edustajia, että mitä tämä riippumattomuus tarkoittaa. No sitten nämä antiterrorismilait. Turkki valitettavasti e, on maa, jossa on kaikkein eniten ihmisiä vangittuina tällä hetkellä. Ja kuten te sanoitte, hyvin monia ihmisiä on vankiloissa, joilla ei ole ollut oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Minä haluaisin, että te kertoisitte vähän tästä terrorismin vastaisesta laista, koska se on laki, jonka perusteella, jonka nojalla ihmisiä eniten on vangittu ja sen takia, että PK on PKK jäsen. No sitten neuroosit. Eh, siis kurdien tilanne on hyvin vaikea ja kaikki se, mitä ne, he ovat joutuneet kohtaamaan, ei ole oikein. No te puhuitte sitten Euroopan neuvostosta. Eh, te puhuitte Euroopan tuomioistuimesta, mutta ette Euroopan neuvostosta. Ja minä tiedän, että yksi nälkälakon nälkälkoon liittyvistä aiheista oli, että mm, siis että mm, kedotuksen vastainen eh, komitea on puuttunut tähän asiaan, mutta miten, miten tämä asia on sitten edinnyt? Ja sitten se, kun eh, Schulz tuli takaisin Turkista, kun tässä mm, e, se, että pyydetään, pyydetään tällaisen oikeudenmukaisen oikeudenkäyntiä, niin ei ole tehty riittävästi minun mielestäni teidän asioiden eteen. Gabriel. Sitten kiitos Rova Gabriel. Merci Madame la Présidente. Kiitos Madame Zana. Minäkin haluaisin kiittää siitä, että Rova Zana on täällä joukossamme tänään. Meillä on juuri demokratian arvot ja tasa-arvo, jotka ovat tärkeimpiä kysymyksiä meille. Te äsken kerroitte tilanteesta ja siitä, mitä pitäisi tehdä, ja te erityisesti korostitte, kuinka tärkeää on se, että on poliittista tahtoa ja pitkäaikaista sitoutumista, eikä vain väliaikaistoimia. Niin onko sellaista poliittista tahtoa pitkällä tähtäimellä olemassa? Sitten te korostitte sitä, että institutionaalisia vaikeuksia on ja puhuitte hyvin paljon näistä aukoista, joita oikeusjärjestelmässä vielä on. Yksinkertainen kysymys, onko jo tuomioita langetettu niille henkilöille, jotka ovat naisia kohdelleet väkivaltaisesti? koska onhan hyvin tärkeää, että vääryyttä kokenut saa tuntea olevansa oikeudenmukaisen järjestelmän piirissä. Sen naisten edustusinstituutioissa, mikä on nyt tällä hetkellä tilanne naisten edustuksen kanssa, kuinka paljon he voivat osallistua taloudelliseen ja poliittiseen päätöksentekoon ja minkälaisia toimia pitäisi tehdä, että tilanne parantisi, paranisi. E, teillä oli hyvin henkilökohtainen näkemys tässä äsken, jonka otti, tulitte esiin, jos on naisten asiain ministeri, ministeriö, niin olen vähän pidättyväinen, koska sellaisen koska uskon, että tällaisen ministeriön perustaminen saattaisi hidastaa tasa-arvon ehdistymistä. Ja pitäisi väittää sitä, että tätä taistoa stigmatisoitaisiin. Ihmisoikeuskysymyksiin liittyen on naisia ja lapsia vankiloissa, kuinka näitä oloja voitaisiin parantaa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Ja miten voidaan estää väkivaltaa, joka kohdistuu naisiin? Mitä voitaisiin tehdä vielä sen lisäksi? Te mainitsitte lisäpöytäkirjan allekirjoittamisen, mutta sen lisäksi haluan vielä todeta sen, että arvostan teitä kovasti. Thank you, Madam Gabriel, and now Baroness Kiitoksia sitten Baronetar Ladford. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin toivotan lämpimästi tervetulleeksi Leila Saanan jälleen tänne. Kiitän hänen, hänen rohka, rohkeudestaan jatkaa taistelua ihmisoikeuksien, naisten oikeuksien, kuuden oikeuksien puolesta. Se on todella vaikuttavaa toimintaa ja aina on ilo nähdä häntä, vaikkakaan ei ainakaan ole ilo kuulla kun hän, sitä, mitä hänellä on meille kerrottavaa. Mutta Mielestäni olette antanut minulle kuvan tavasta, jolla nämä toisensa liittyvät aiheet, vapauden puute kurdeilla, vapa- eivät voi käyttää omaa kieltään, o- pidätykset ilman tuo oikeudenkäyntäjä, lasten vangitseminen, järkyttävät vankilaolot. Tiedän, että Kaikkea tätä parlamentti vuosien aikana tätä on eri tavoin seurannut. Te olette, te elävästi kerroitte tästä ja tämän pitäisi saada meidät jatkamaan yhä vaan näiden kaikkien asioiden eteen toimista työssämme. Aivan erityisesti halusin kysyä teiltä, koska en muista ihan tarkkaan sanojanne, mutta tavallaan olen aika hämmästynyt, kun taisitte sanoa niin, että se, että otetaan mukaan tai aktiivinen osallistuminen Abdullah Öcalanin kohdalla, siis että hänet otettaisiin mukaan poliittiseen keskusteluun ja kurdiongelman mutta Tässä Turkin yhteiskunta hyväksyi sen jotenkin. Hyvä, onko näin? Olen aika hämmästynyt, koska kun tiedämme, miten hänestä on tullut tällainen paholaismainen hahmo suurelle osalle yleistä mielipidettä, niin mietin tässä vain, voisitteko hiukan selittää tätä kommenttia, ja onko todellakin näin siis riippumatta siitä, mitä on mieltä itse PKKsta ja sen terroristista toiminnasta, mutta selkeästikin Öcalan on tällainen keulakuva kurdeille toisin kuin monissa muissa konflikteissa. Jotenkin jokin keino pitäisi löytää poliittiselle dia- dialogille, jossa hänelläkin on roolinsa ja näyttää siltä, että te annatte hiukan toivoa tällaisesta. Thank you, Baroness. Kiitoksia. Sitten herra Olvios. Ubiols. Sorry. Ubiols. Yo creo que... Me varmasti kaikki olemme iloisia siitä, että Leila Zana on täällä paikalla. Tähän meillä on pitkät suhteet ja paljon solidarisuutta olemme osoittaneet pitkän aikaa, mutta varmastikin olemme kaikki samaa tästä yleisestä suuntauksesta. Kun ajatellaan poliittisiin reaktioihin ja vastauksiin, että Leila sanaa nyt tähän tilanteeseen antaa, koska tilanne Turkissa ei ole pelkästään sellainen, missä liittyy vakavia ongelmia, vaan tilanne on myös erittäin monimutkainen. Siellä on ristiriitaisia suuntauksia, nimittäin se 24. toukokuuta Leila Zana tuomittiin poissaolona kymmenen vuodeksi vankeuteen. Ja huolimatta siitä, että tämä tapahtui mm, vetomustuoli tuomioistuimessa, niin sitten kuukausi tämän jälkeen pääministeri otti häntä vastaan, samoin kuin muut hallituksen jäsenet. Tämä oli todella monimutkainen ja outo tilanne. Mutta tämä keskustelu oli kuitenkin myönteistä ja kysyisinkin teiltä, onko tämä symbolinen ele va- suurin, ohimenevä tendenssi vai onko tämä jonkun isomman alku? Lehdistössä hil- hiljattain todettiin, että politiikan pitäisi palvella toivoa. Oliko tämä teidän keskustelunne toivon ele, koska se on ollut vähän pole- polemista molemmin puolin. On ihmisiä, jotka ovat kiistelleet tästä oikeudellisuudesta ja miten reagoivat keskustelunne sisältöön. Voisitteko te auttaa meitä selvittämään omaa näkemystämme näin monimutkaisessa tilanteessa? Siis minkälaisia tendenssejä tai siis suuntauksia e- esiintyy nyt kurdien, samoin turkilaisten kentässä suhteessa siihen, mikä voisi olla alkio tai alku kehityksellä, joka olisi väkivallatonta ilman aseita ja minkälaista dialogia voitaisiin rauhan eteen saada ja miten voitaisiin parantaa kielioikeuksia ja muita kysymyksiä kuuden kohdalla. Thank you. Kiitokset. Ja itsellänikin olisi yksi kysymys. Varsin yksityiskohtaisesti kerroitte vankiloiden tilasta poliittisten vankien ja muiden osalta. Ja tätä tilannetta varmasti olisi syytä tarkastella kansainvälisissä ihmisoikeusinstituutioissa Nythän Turkissa on saatu aikaan laki, eh, joka tällaisen eh, ihmisoikeusinstanssin perustaisi, vaikka kovaa kritiikkiä nimenomaan kohdistuikin tähän lakiin alun perin, mutta nyt sitä on paranneltu ja lakiesitys on mennyt läpi. Ja kysyisin teiltä, miltä tämä kansallinen ihmisoikeusinstituutio nyt näyttää sen tilanne. Ja myöskin Alussa kommentoitte sitä, että olisi hyvä, jos EU eh, ponnistelisi enemmän, jotta saataisiin aikaan rauhanomainen ratkaisu eh, ja tällainen jonkinlainen rauhanprosessi, eh, joka on täällä myöskin mukana voin antaa teille puhelin, puheenvuoron, mutta mahdollisimman lyhyen, koska EU varmasti tekee kovinkin paljon Turkkiin liittyen, mutta ehkä muutamalla sanalla voitte kommentoida ja halutessanne sitten lailla sana voitte myöskin tähän asiaan vielä tarttua. Olkaa hyvä. Down. Yes, thank you, Madam Chair. Kiitos Valitettavasti Rova Duma ei voinut nyt tulla paikalle, joten tämä viesti tulee teille kirjallisessa muodossa. Jäämme siis odottelemaan kirjallista yhteydenottoa ja lähetän sen sitten eteenpäin teille Lelan jotta saatte, ja näin varmasti saatte hyvin kattavankin esityksen ja saatte yksityiskohtaista tietoa siitä, mitä on valmisteilla. Tässä esitettiin varsin mielenkiintoisia kysymyksiä, osittain päällekkäisiäkin, ja ehkä voisitte hieman ryhmitellä vastauksessa niitä, koska tässä aika rientää. Olkaa hyvä. kun asioita tarkastelee, niin ilman muuta keskiön on otettava oikeusjärjestelmä. Yhteiskunta, jossa oikeusjärjestelmä ei ole hyvin toimiva, ei voi myöskään taata sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista ja estää syrjintää. Tarvitaan hyvä perusta toimivalle oikeusjärjestelmälle, mutta Paljon riippuu myös siitä, miten saadaan asiat toteutettua ja miten tuomioistuimet toimivat. Jos tutkintaan vankeus voi kestää viisikin vuotta, eikä kunnon oikeuskäsittelyä silloinkaan vielä saada aikaan, niin tilanne on ongelmallinen. Eli tällainen oikeuskäsittelyn lykkääminen on osoitus siitä, että oikeus ei toimi, ja näin on Turkissa. Ja kun puhutaan valtion ja kansallisten välisessä suhteessa on yksi asia, mutta on tarkasteltava myöskin perheiden tilannetta. Eli oikeus ei toteudu myöskään perheissä ja se on ongelmallinen asia. Vuonna 1997 Ruotsin valtuuskunta vieraili vankilassa, jossa silloin olin ja kysyi, mitä he voisivat tehdä auttaakseen. Ja tuolloin totesin, että poliisin ja tuomareiden tulisi saada jonkinlaista koulutusta perusoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Tällaisia kursseja sitten järjestettiinkin Turkissa. Ja ö, ö, poliisit osallistuivat. En tiedä, kuinka hyödyllistä tämä koulutus oli, mutta sitten melko pian tällaiset kurssitukset lopetettiin vuonna 1992 myöskin järjestettiin tämän tyyppistä jatkokoulutusta ja tämä hieman helpotti tilannetta. Eh, poliisit ymmärsivät, että aina ei tarvitse mennä ihmisiä mukiloimaan, voi toimia toisinkin. Mutta sitten vuonna 2009 on jälleen ikään kuin palattu lähtökuoppiin. Eli täällä, tähän perusmentaliteettiin ei varsinaista muutosta valitettavasti ole vielä aikaan saatu. Eli on lähdettävä liikkeelle mahdollisimman syvältä. No tässä on puhuttu uudesta lainsäädännöstä, se on hyvä, mutta jos lainsäädäntöä ei sitten täytäntöön panna, jos mitään asennemuutoksia ei saada aikaan, niin oikeus ei varmasti jatkossakaan toteudu kovin helposti. Eli tarvitaan todellista suhtautumistavan muutosta Turkkiin. Selvää on, että myös uutta lainsäädäntöä tarvitaan mutta ei pieniä askeleita, vaan olisi tärkeää muuttaa ihan eh, perusteellisesti myös perustuslakia. Ja lähdettävä liikkeelle siitä, mihin nykyjärjestelmä pohjautuu. On tärkeää, että ymmärretään se, että nyt puhutaan vain yhdestä kansasta, yhdestä kielestä. Se on lähestymistapa, mutta siitä tulisi jollain tavalla päästä eroon, jos halutaan huomioida realiteetit yhteiskunnassa esimerkiksi. Saksa on federalisten järjestelmältään. En tiedä, tämän tyyppinen lähestymistapa ehkä voisi olla hyvä, koska keskitetty keskuspohjainen järjestelmä, se ei tunnu Turkissa toimivan. Eli tarvitaan suurta muutosta itse järjestelmään tästä presidiaalista mm, järjestelmämallia tarkastellaan. Asia on otettu ainakin keskustelutasolla esiin ja sekin on jo ihan hyvä asia. Lapsista puhuttaessa olisi ymmärrettävä se, että lapset eivät kuulu vankiloihin, vaan muun tyyppisiin laitoksiin. Jos lapsi on heittänyt kivellä panssarivaunua, niin ei lasta saisi vankilaan laittaa tällöin. Silloin kaikkinainen suhteellisuuden taju kyllä on kadoksissa. eikä ole normaalia, että lapsi kivittää mitään. Se on osoitus pelosta. Ja äitinä, naisena minun on varsin hankala hyväksyä sitä, että lapsi laitetaan vankilaan. Lapsi tulisi laittaa laitokseen, jossa hän voi saada koulutusta ja niin edelleen. Sitten tässä kovasti kommentoitiin myöskin Tötälään ja hyväksyttävyyttä yhteiskunnassa on muistettava se, että kaikki e, yhteiskunnat toimivat omien perinteidensä ja historiallisten ajatusmalliensa pohjalta ja kautta. Jos tilanne yhteiskunnassa on vapautunut, niin, e, tilanne on ihan toisenlainen, mutta jos e, tilanne on jännittynyt, on yhteydenottoja eri kansanryhmien välillä, niin on mietittävä sitä, miksi tällaisia mielenilmauksia on, miksi yhteiskunta on joutunut tilanteeseen, jossa eh, tilanne on näin hankala. Nyt eh, kaikki ovat väsähtäneet tähän hankalaan tilanteeseen ja ovat yhtä mieltä ainakin siitä, että enää kuolonuhreja ei tarvita ainakaan lapsiuhreja. Ihmiset ajattelevat lastensa tulevaisuutta sitä, minkälaisen tulevaisuuden lapselleen voi tarjota. Olisi tärkeää voida kanavoida tunteet toisin kuin vihan kautta. Kolme puoli miljoonaa ihmistä on joutunut kärsimään poliittisten valintojensa vuoksi ja kuinka suuri määrä kaiken kaikkiaan on poliittisten mielipiteidensä vuoksi joutunut vain kohteeksi, sitä on hankala arvioida. Jokaisen tulisi voida itse vapaasti omat valintansa tehdä. Sen tulisi voida olla mahdollista. Eli kansaa ei saisi liikaa ohjailla ja määrätä. Minulta kysyttiin, miksi olen riippumaton kansanedustaja. Tämä on yksi ongelma. Eli minusta voi tulla kyllä kansanedustaja, mutta ei puolueen jäsentä. Kun vapaudumme vuonna 2004 eh, puolue kiellettiin, Eli emme saaneet harjoittaa politiikkaa, me perustimme puolueen, mutta emme Meistä ei saanut tulla sen jäseniä, kun sitten kyseinen puolue lakkautettiin, sen toiminta kiellettiin. Minut valittiin kansanedustajaksi. Ja tämä oli yksi syy myös sille, miksi DTP-puolueen toiminta kiellettiin. Eli kansa valitsi minut kansanedustajaksi olen edustajana parlamentissa, mutta en minkään puolueen jäsen, koska laki ei mahdollista minulle sitä. Ja jos tämä tilanne ei millään lailla muutu, voi olla hankala toteuttaa kunnolla myöskään eh, perustuslakiuudistusta. DTPn eh, seuraajapuolue PDD on olemassa, mutta jos näitä ongelmia ei saada hoidettua, niin eh, koko menettely kyllä muuttuu hankalaksi, kun puhutaan perustuslain muutoksista. No niin, tässä olen puhunut melko pitkään, mutta ehkä vielä hieman jatkan. Eli jos halutaan muutos saada aikaan, niin esimerkiksi terroristilakia tulee muuttaa, jotta ihmiset uskaltavat mielipiteensä ilmaista pelkäämättä vankilaan joutumista. Tietenkään perustuslakiuudistus ei sinällään yhdessä yössä asioita muuta, mutta se olisi kuitenkin askel oikeaan suuntaan ja mahdollistaisi vähittäisen muutoksen. Kaiken tulisi sulatella ensin muutosta ja sitten pikkuhiljaa tulisi pitää huoli siitä, että myöskin täytäntöönpanovaiheeseen päästään. Eli jos lakeja muutetaan, mutta sitten täytäntöönpanoon ei kiinnitetä huomiota, niin ei myöskään perustuslakiuudistuksella kovinkaan paljon välttämättä aikaan saada. kun tarkastellaan naisten asemaa, niin pitäisin tärkeänä sitä, että varsinkin naisten taloudellisen asemaan tulisi kiinnittää huomiota. Jos nainen ei ole taloudellisesti riippumaton, on ihan selvää, että hän on riippuvainen miehestään ja tällaisessa ikään kuin äh, roolissa, eikä hän tällöin voi osallistua myöskään poliittisen tai kulttuurisen elämään ja kehitykseen. Eli niin kauan kuin kaikki, myöskin talous, on vain miesten käsissä. Naisten rooli jää sivullisen rooliksi, eli nainen ei voi itsellisenä itsenäisenä yksilönä tällöin itseään toteuttaa. on erittäin tärkeää, että naiset saataisiin mukaan myöskin poliittisen päätöksentekoon, että heidät yksilöinä huomioitaisiin. Ja tässä tarvitaan myöskin naisten omaa panosta, vaikka selvää on, että myöskin miesten on ehkä asennettaan muutettava, mutta myös naisten itsensä. Ja tässä sitten tietysti esiin nousee taas koulutuksen merkitys. Se on ennakkoehto, ennakkoehto sille, että asioissa voidaan mennä eteenpäin. kun puhutaan Turkista, varsinkin sen kurdialueista, näissä koulutusasioissa ollaan todellakin jälkijunassa verrattuna esimerkiksi EU-tasoon. Ja aina kun jotain ehdottaa naisille, niin e, ensimmäisenä saadaan hyvin vahva vastareaktio miehiltä. Miehet säikähtävät tämän tyyppisiä esityksiä ja tarvitsevat hieman sulatteluaikaa, se on selvä. Mutta jos poliittista valtaa naisillekin halutaan saada, niin ilman muuta tämä ei voi mahdollistua ennen kuin naiset saavat taloudellisesti riippumattoman aseman. Siitä on liikkeelle lähdettävä. Ja se taas mahdollistuu ainoastaan koulutuksen kautta. Joka tapauksessa haluan teitä nyt kiittää siitä, että tarkkaavaisesti olette puheenvuoroani kuunnelleet. Ehkä eh, joku kysymys ja ilman vastausta pahoittelen sitä, jos näin kävi, mutta kiitos tuestanne, kiitos teille kaikille. Tämä taistelu vielä jatkuu pitkään. Haluamme ilman muuta saavuttaa enemmän ja päästä asioissa eteenpäin. Lämpimät kiitokset, puheenjohtaja, lämpimät kiitokset teille kaikille. Ähm. Kiitos. Olen aivan varma, että että nämä analyysit ja suositukset on hyvin tulleet vastaanotetuiksi me ihmisoikeus alia, alivaliokuntana ja myöskin naisten oikeuksien sukupuolten tasa-arvo. Me tuemme teitä Turkissa. Okay, now I, we have really to be very... Meidän täytyy nyt nopeasti siirtyä seuraavaan asiaan esityslistallamme. Meillä on tiedot Rähinen osavaltion ihmisoikeustilanteesta Myanmarissa. Eli ne, jotka lähtevät pois, niin tehkää se ripeästi. Haluaisin myös muistuttaa teitä siitä, että Turkin ihmisoikeustilannetta eh, seuraavat ihmiset. Meillä on 18.19. tilaisuus eh, eh, tiedotusvälineiden vapaudesta Balkanilla ja Turkissa.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 Rakinen osavaltiossa Myanmarissa. Minä haluaisin ensin, ensin kertoa tästä jotakin. Ja voin kertoa, että Burmassa tilanne on kehittynyt. Meillä oli ulkoasiainvaliokunnassa valiokunnassa tämä asia esillä. Meillä oli parlamentin päätöslauselma huhtikuussa, jossa me totesimme, että parannusta on tapahtunut. Lähes kaikki poliittiset vangit on vapautettu ja tulitauko on saatu aikaiseksi kaikkien vähi, vähemmistöjen kanssa, paitsi yhden, ja siitä vielä käydään neuvotteluja ja nyt tilanne kehittyy myönteisesti. Kuitenkin meitä on häirinnyt se, että, että tällaiset väkivaltaiset eh, hyökkäykset buddhalaisten ja islamilaisten ryhmien välillä Rakinen osavaltiossa ovat lisääntyneet. Ja nyt eh, me olemme miettineet, että pitäisikö meidän antaa kiireellinen päätöslauselma – No me emme tehneet tätä ja nyt me sitten keskustelemme asiasta tässä alakomiteassamme. Jotta me voisimme tätä äh, asiaa tarkastella, niin meillä on täällä edustaja äh, lähettiläs sekä Bangladesista että Burmasta. Valitettavasti Bangladesin. Edustaja ei päässyt paikalle, hän on New Yorkissa, mutta kuitenkin meillä on edustaja paikalla. Valiokunnan säännöt ovat sellaiset, että me keskustelemme tästä asiasta, niin- ja sitten lähettilässä saa myöskin puhua, mutta ainoastaan kolme minuuttia. Meillä on aikaa kello 11 asti ja nyt kun aika on näin vähän, niin kun tämä eh, Rahingas on, on, on tässä fokuksessa, niin ehkä me voimme aika ripeästi tässä edetä johtopäätöksiin. Rova Tirana Hassan on eh, kertomassa tilanteesta. Hän tutkii näitä eh, tilanteita ja Human Rights Watch missionilta olette juuri palanneet, jossa on siis tarkasteltu tätä väkivaltatilannetta. Voisitteko kertoa, annan teille puheenvuoron nyt, jotta voitte kertoa asiasta. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua mahdollisimman tiivisti, koska aikaa on vähän ja yritän osoittaa erittäin kiireellistä huolestuttavaa tilannetta. Meillä oli kahden viikon tutustumismatka väkivaltaiselle alueelle. Tämä alue on länsiosassa Burmaa ja tämä oli aika epätodollinen kokemus, koska samalla kun tätä väkivaltaisuutta tapahtui ja ihmisten, ihmishenkiä menetettiin, TV olivat täynnä kuvia Aung San, Chun, Aung San Suu Kyiin vierailussa täällä Euroopassa. Ja Tämä oli sellainen ajankohta, jolloin uudistuksia Burmassa juhlittiin, mutta se oli vahvassa ristiriidassa sen välillä, mitä me taas saatoimme omisemmin nähdä Länsi-Burmassa, mitä me näimme ja kuulimme näinä päivinä. Ja haluaisin kertoa teille hiukan siitä, mitä me kuulimme, mitä me olemme siellä dokumentoineet tämän tänä aikana. Kesäkuun alussa Arakat valtiossa oli etnistä väkivaltaa, rohinga ja ra- vähemmistön ja etnisten rakinne buurilaisten välillä. Ja eri väli- tapa- tapaukset johtivat tähän, mutta rohingat ö, äh, olivat kapinoivat, tuhosivat liikkeitä, koteja ja buddhalaistempeleitä sitten näin Arakan ryhmiin vastattiin, oltiin yhteen, yhteenotoja turvallisuusjoukkojen poliisien kanssa ja ne taas tekivät väkivallantekoja rohinkoja vastaan, taas hakkauksia, tappamisia, poltettiin muslimi kyliä ja koteja. Väkivaltaisuus aiheuttui valtavaa omaisuusvahinkoa. Vahinkoa. Tuhannet kodot, kodit menetettiin 90 000, pakko siirrettiin. Virallinen määrä tapauksessa oli 70. Me uskomme, että tämä on dramaattisesti aliarvioitu luku. Me kuuntelimme todistajia ja he olivat nähneet 17 ihmisen kuolleen ihan muutama päivänä. Tämä brutaalisuus, jota molemmat osapuolet harjoittivat, vaatii tutkimuksensa kunnon tutkimuksen, mutta ikävä kyllä, kun, poltetti, kun polttaminen loppui, väärinkäytökset tai tapahtunut, ne eivät kuitenkaan olisi siis loppuneet. Oikeastaan uudenlainen väkivaltaisuuden aalto on alkanut näiden yhteenottojen jälkeen, ja tavallaan mm, tätä levottomusta on käytetty tekosyynä uusiin väkivallan tekoihin rohinga-yhteisöä vastaan. Rohinga-muslimit Burmassa, niin kuin ehkä tiedätte, heitä pidetään he eivät ole kansalaisia. Heitä pidetään usein laittomina bengali siirtolaisina. Heillä, heitä ei oteta mukaan edes väestön laskennassa. Heitä on tunnistettu kansakuntana, heillä on oikeutta henkilökortteihin. Heitä, he eivät voi rekisteröidä avioliittoa varten eikä niin edelleen. He ovat todellakin haavoittuvainen väestöryhmä. Ja kun heillä on näin epävarma juridinen asema, heistä on tullut vieläkin haavoittuvaisempia systemaattisille ihmisoikeusrikkomuksille, aivan erityisesti pohjoisessa Arakanin valtiossa. Mitä siellä on tapahtunut, koska pääsy rakinen on erittäin ra- rajoitettua ja me puhuimme kuitenkin silminnäkijöille ja hengissä selviytyneille näistä hyökkäyksistä ja tarinat, tarinat olivat aina samoja. Sitten sen jälkeen kun yhteenotot loppuivat, turvallisuusjoukot, joissa on mukana alueellisia, nasakajoukkoja, poliisijoukkoja, melkkapoliiseja, samoin osa armeijasta on harjoittanut päivittäistä toimintaa ja näissä yhteyksissä sadat henkilöt on pidätetty. Heidät on kasattu autojen lavoille. Tämä on systemaattinen mm, prosessi, jossa turvajoukot tulevat johonkin kylään ja käyvät ovi ovelta, talot läpi, repivät ihmiset kodeistaan pihalle, hakkaavat heitä Rohinka-ihmisillä on pitkä historia väärinkäytöksistä, josta he, he ovat kärsineet armeijan toimesta. Ja kun he näkevät Nasakan saapuvan kylänsä, he tekevät niin kuin mekin tekisimme, pakenevat. Ja kun he juoksevat, heitä tulitetaan, heitä ammutaan jatkuvasti ja pitkään. Ja ne, joita onnistaa, uida joen yli ja voivat, pystyvät juoksemaan tarpeeksi nopeasti, katsovat puista silloin, kun heidän sukulaisiaan, isiään, peveliään, enojaan ammutaan. Jotkut kuolevat, jotkut jätetään vammautuneina paikalle. Ne, jotka eivät voi ylittää jokea, eivätkä pysty juoksemaan heitä, turvajoukot ajat heidät takaan ja heidät ajetaan, otetaan kiinni, pysäytetään, hakataan, sidotaan, on käytetty miekkoja, on ammuttu, on hakattu, mukaan lukien vanhuksia ja lapsia. Eikä tällaista tapahdu sen takia, että näitä äh, väkivaltaksi on ollut vain tämän, totesimme näke- tapahtuvan viime viikollakin. Meidän tutkimustemme aikana totesimme, että moni väärinkäytöksiä oli tapahtunut, mutta koska aika on vähän, menen hiukan nyt eteenpäin ja kerron, mitä todella pitäisi tehdä väärinkäytökset ovat systemaattisia, ne ovat hirvittäviä ja niitä, niihin on syyllistynyt turvavoimat. On erittäin kiireellistä, että kansainväliset silmät ja korvat ovat paikan päällä äh, rakinevaltiossa. Viime viikolla, kun teimme me kuulimme, että hyväksyttäisiin päätöslausuma parlamentissa ja me olimme todella surullisia, kun näin ei tapahtunutkaan. Mutta vieläkin on aikaa. Minä tiedän, että Teillä on kaikilla pian kesälomatauko edessä, mutta kehottaisin teitä käyttämään tätä jäljellä olevaa aikaa, että ryhtyisitte toimeen, koska väärinkäytökset, joista tänään puhumme, niitä tapahtuu myös tällä hetkellä. Tämä ajaa ihmiset, pihamiset epätoivoisiin tekoihin. He yrittävät jotenkuten päästä joen yli Bangladesin ja kun he pääsevät sitten sinne, sielläkään ei ole mitään suojelua heitä odottamassa, eivät he saa pakolaisasemaa. Itse asiassa heidät pannaan takaisin näihin vanhoihin paatteihin, heitä, heitä lähetetään monsuunisateeseen takaisin tähän samaan tilanteeseen, josta juuri teille kerroin. Joten haluaisin vain pyytää teitä tekemään pari pientä asiaa tänä aikana, joka teillä on annettu, ja haluaisin vedota teihin, että tämä todella on kiireinen kysymys. Sadat, sadat ihmiset ovat äh, ka- kauneet, he, hävinneet. Näin tapahtuu jatkuvasti. Eilen, viime yönä, tänään voi tapahtua näin. Minä rohkaisin teitä varmistamaan sen, että tehdään riippumaton tutkimus, jotta te voitte toimia Burman erityisedustajan tu- tukena, jotta on valmiina resurssit ja varmistan se, että riippumaton tutkimus todellakin tapahtuu. Hallitus on suostunut siihen, että tutkimus tehtäisiin, mutta tutkimuskomitea, jota on ehdotettu, itse asiassa koostuu turvallisuusjoukkojen jäsenistä, jotka ovat näitä väärinkäytöksiä tehneet. Tämä ei ole tyydyttävä asianlaita. Tarvitaan riippumaton, kattava tutkimus. Aikaan varsin vähän, mutta ei tämä silti ole mahdotonta. Me käytimme ensimmäiset kesäkuun viikot juhlien uudistuksia, kun, kun Aung San Suu Kyi matkusti täällä Euroopassa. Tämä oli huomattava askel eteenpäin, mutta siltikään emme tarvitse tällaisia uudistuksia. Jotta todellisia uudistuksia saataisiin aikaan, niin, niin silloin testinä on, ollaanko vastuussa vakavista ihmisoikeusrikkomuksista. Nyt on kyseessä tällainen testi, uusi ihmisoikeuspaketti vetoaa, että EU vie vastuulliseksi vastuulliset tuomioistuimen eteen. Olkaa, pitäkää kiinni periaatteista, niin kuin toimitte Syyrian, Sudanin, Malin kanssa – tai miten toimitte suhteessa siihen, miten toimitte Burmassa nyt. Kiitos. Madam Hassan giving us... Uh, Kiitokset Rova Hassan näistä tiedoista. Ja nyt sitten sen uh, ulkosuhdehallinnon edustaja saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Aika synkältähän tuo kuva kuulosti. Me emme voi näitä tietoja tässä vaiheessa vahvistaa, mutta ilman muuta tarkastamme asian. Itse olemme ymmärtäneet tilanteen paikan päällä sellaiseksi, että se olisi jonkin verran heikentynyt. Jännitteet näiden yhteisöjen välillä edelleenkin olisivat olemassa. Eli on olemassa riski uusille väkivaltaisuuksille myöskin kuitenkin 90 000 henkilö olisi eh, joutunut lähtemään 10 eh, 000 eh, buddhalaista ja loput muslimeja, jotka olisivat joutuneet lähtemään ja nyt ovat sitten pakolaisleireillä ja luostareissa jonkinlaista perushuoltoa hallitus tarjoaa näille henkilöille ja kuusi kansainvälistä avustajaa on myöskin paikalla ja myöskin kansainvälisillä järjestöillä on pääsy ja YKlla ainakin jonkinlainen pääsy, mutta kuitenkin ongelmiakin vielä on. Ymmärrämme myöskin sen, että San, Metsän San Frontier yhdistyksen kymmenen lääkäriä myöskin pidätettiin tässä yhteydessä. on myöskin muistettava se, että pitkälti ollaan sitä mieltä, että kansan itse asiassa olisi pitkälti eh, hyödyttänyt tätä muslimiyhteisöä ja viime missä yhteenotossa sitten tämä johtaa vihamielisyyksiin myöskin ja myöskin paikallinen eh, henkilökunta suhtautuu tällä tavalla. Asia nousi esiin eilisessä kokouksessa Olimme yhteydessä ähm, raja-asioiden ministeriin asiantiimoilta ja meille kerrottiin, että presidentti eh, piti tärkeänä sitä, että oikeus palautettaisiin nopeasti ja että saataisiin oikeuskäsittely myöskin käyntiin, kun puhutaan näistä pidätetyistä avustustyöntekijöistä. Euroopan komission toimisto ja äh, muutkin tahot ovat järjestäneet Mondossa paikan päällä tilannearvion kollegani äh, komissiosta äh, tulevat piakkoin raportoimaan kyseisestä matkasta. Ja vuoden 2009 jälkeen Euroopan unioni on näitä eh, tukihankkeita eh, johtanut alueena. Olemme esimerkiksi koulutus, vesi ja ruokahuoltoa toteuttaneet ja hankkeiden on tarkoitus hyödyttää kumpaakin yhteisöä, mutta eh, silti monet ovat sitä mieltä, että tuemme vain toista yhteisöä enemmän. Kiitos. And, uh, I also see that... Kiitos. Kendrychinski, virkaa tekevä johtaja, on paikassa. Te voitte myös puhua, mutta nopeasti. Kiitos. Koska tässä aikaa on vähän, niin äskeisen ulkosuudenhallikon kollegan puheeseen liittyen – meidän pääosastomme on hyvin pitkään ollut tämän asian kanssa tekemisissä, joten meillä on aika suuri operaatio siellä menossa sekä Rahingan osalta että näiden etnisten ryhmien osalta. Tämä Rakinen asia kaipaa pitkäaikaista sitoutumista, mutta mitä viime aikoina on tapahtunut ja mistä olemme huolissamme, on se, että, että ne ihmiset, jotka nyt tarvitsevat apua, joihin on kohdistunut väkivaltaa tai jotka ovat joutuneet siirtymään kodestaan, niin heidän osaltaan on tärkeintä se, että nämä ihmiset saavat tällaista perushumanitaarista apua. Meillä on kumppaneita siellä paikalla, jotka äh, ovat valmiita toimiin ja Eko antaa sitten rahoitusta. Mutta se, mikä haasteemme tässä on kumppaneidemme kanssa, on, että meidän pääsyämme alueelle on hyvin paljon rajoitettu tämän väkivallan takia. Eikä ole kovin turvallista mennä Rakinen osavaltioon eh, tällä hetkellä, koska vihamieliset mieliset eh, vihamielinen suhtautuminen koskee humanitaarisia järjestöjä, ja siksi järjestöjen on hyvin vaikea tätä apua antaa. Me kannustamme nyt siihen, että viranomaiset ottaisivat asian hoitaakseen, jotta me saisimme tätä kirjallisesti tätä humanitaarista apua perille toimitettua. Alueelle on vaikeaa päästä mutta hyvin paljon pitää vielä arviointityötä tehdä, erityisesti näillä kaukaisimmilla alueilla. Meillä on hyvin vähän siitä tietoa. Mitä tulee eh, ravinto, ravinnon saantiin, niin se tilanne on huono. Aliravitsemusta esiintyy eh, ja me olemme sen pystyneet todentamaan, mutta emme voi toimia asian parantamiseksi, koska tämä pääsy sinne on niin huonoa. Sitten toinen asia vielä, minkä haluaisin ottaa esille. UHNCRn kanssa yhteistyötä tekevät kansalliset delegaatiot ja meidän Rova Korkeva, oli viime viikolla Japanissa konferenssissa, tapasi Myömarin ulkoministerin ja hän sitten otti esille tämän pääsykysymyksen. Ja hän myöskin kysyi sitä, että minkälainen selitys on sille, että avustava avustusjärjestöjen järjestön ihmisiä on pidätetty. Sitten Bangladesista. Meillä ei ole tietoa siitä, että uusia turvapaikanhakijoita tai pakolaisia olisi Burman puolelta tullut. Kuitenkin voin sanoa, että Bangladesin puolella tilanne on hyvin vaikea myöskin. Ekon rahoituksella toimivat järjestöt kertovat 30 000 pakolaisista, jotka ovat Myanmarista tulleet. Ja täällä tehdään töitä hyvin vaikeissa olosuhteissa. Nyt me kannustamme näiden lupien myötämiseen Bangladeshin viranomaisten puolelta. Jos partnerimme joutuvat lähtemään Kokrepa saarista, jossa näitä pakolaisia on, niin silloin nämä ihmiset jäävät ilman kaikkea apua ja siinä on hyvin dramaattinen tilanne sitten humanitaarisesti. Thank you. Uh, are there... Kiitos. Onko vielä muita jotka haluavat pyytää puheenvuoroa. No sitten minä olen ymmärtänyt, että lähettiläs haluaa pitää puheenvuoron ja kiitoksia siitä, että olette kiinnostunut tästä asiasta ja että olette tulleet tänne. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Teen parhaani. tässä kolmessa minuutissa. Hiljattainen tilanne johtui kolmesta tapahtumasta. toukun lopulla tämä alkoi, kun ra- raiskattiin, ryöstettiin nuori buddalaisnainen. Kolme poikaa teki tämän 28.5. Ja tämän jälkeen väkivaltaisesti hyökättiin näin kymmenen äh, nuorta mies, muslimimiestä murhattiin bussissa. Näiden tapahtumien jälkeen kapanoita, kapinoita syntyi kolmessa kaupungissa. Kapinoitsijat tappoivat 77 ihmistä, 109 mm, haavoittui hauto, a, asuntoja, kouluja, temppeleitä tuhottiin. Sitten perustettiin tällainen tutkintakomitea. Presidentti antoi kannanoton 11.6. ja kehotti, että ihmiset olisivat yhteistyössä hallituksen kanssa ja varmistettaisiin oikeusvaltioperiaatteiden toteutuminen, toteutuminen ja rauhallisuus. Hallitus on saanut aikaan 29 avustusleiriä ihmisille, kun ihmiset ovat menettäneet asuntonsa kapinoiden takina olemme pyrkineet auttamaan heitä ja hallitus on kutsunut myös uskonnollisia edustajia, poliittisia puolueita, kansalaisjärjestön edustajia, heimojen vanhempia osallistumaan hallituksen toimintaan. Nähtiin myönteisesti kansainvälisesti kesäkuun alussa YK tiimi, jota johti eh, erityisneuvonantaja pääsihteerille vieraili Rokine, Rakinevaltiossa. Hän kuunteli kaikkia osapuolia. Kaikkein hiljattaisin kehitys liittyi puhemiehen vierailuun leireillä. Hänen vierailunsa aikana hän keskusteli paikallisviranomaisten kanssa avustustoimista, toimenpiteistä, joilla pyrittiin estämään tällainen levottomuus jatkossa ja miten oli välttämätöntä toteuttaa toimia lainmukaisesti. mukaisesti. Ulkoasiaministeri vieraili Bangladesissa, jotta voitaisiin neuvotella asiasta heinäkuun alussa molemmat keskustelivat tämänhetkisestä tilanteesta ja yrittivät saada aikaan keskenäistä yhteisymmärrystä ja miten voitaisiin rakent- äh, ratkaista asia kahden läheisen naapurin välillä. Puheenjohtaja Myanmar on yksi monimuotoisimmista maista alueella. Erilaisia uskontoja elää rinta, rinnakkain on ollut vuosisatojen ajan. Kuitenkin tällaiset välikohtaukset ovat aiheuttaneet suurta huolta myönteisillä uudistuksilla, joihin hallitus on kuitenkin ryhtynyt. Tämä tilanne osoittaa, että on sosiaalisia ja muun kulttuurisia kuiluja ja samoin epävarmuutta paikallisväestön parissa. Ja pitäisi voida vaikuttaa, mutta rajat ylittävään siirtolaisuuteen pitäisi ottaa opiksi, mitä on tapahtunut, että voitaisiin muuttaa tällainen kärsimys ja vähentää pelkoa ja levottomuutta. Parlamentin istunto on juuri alkanut ja lainsäätäjät tulevat tarkistamaan lakeja ja korostavat kuitenkin perusoikeuksia, kansalaisilla on ja pyrkivät varmistamaan kansan oikeudet. Toivon, että Myanmarin ihmiset haluavat, että kaikki voivat elää maassa va- vapaasti, turvallisesti, kun kuljetaan askel askeleelta kohti rauhanomaista demokraattista valtiota ja kansakuntaa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset suurlähettiläs. Bangladeshin valtuuskunnan suuntaan katson. Nyt haluaako joku käyttää puheenvuoron. Takaisin olkaa hyvä, mutta puhukaa mahdollisimman lyhyesti tekin. Kiitos. Hyvä puheenjohtaja. Suurlähetystömme osalta haluaisimme kiittää ihmisoikeuksien alivaliokunta Euroopan parlamenttia siitä, että tämä aihe sitä kiinnostaa. Ja mainitsisin sen seikan, että Bangladeshin hallitus on seurannut kehityskulkua äm, Rakinen osavaltiossa ja Burmassa ja on valiteltavaa, että uhreja on väkivaltaisuuksien vuoksi tullut. Toivottavasti kysymyksiin puututaan rauhanomaisesti ja saadaan vakaus aikaan kyseisessä osavaltiossa. Emme ole mukana seitsemän pöytäkirjassa, eli emme ole Eh, mutta olemme kuitenkin tarjonneet tukea näille pakon joutuneille ihmisille. Ja nämä ihmiset ovat yrittäneet Bangladesin tulla ja saaneet eh, elintarvikkeita ja tarvittaessa lääkkeitä meiltä. Heitä kuitenkin on kannustettu palaamaan takaisin kotimaahansa. Ja toivomme, että Myanmarin äh, hallituksen toimet ja aloitteet auttavat luottamuksen palauttamisen, jotta äh, Rakinin osavaltion palaaminen mahdollistuu. Ja toteaisin, että äh, niin kuin suurlähettiläskin totesi, Myanmarin ja Bangladesin ministeriöiden välisiä yhteydenottoja on ollut ja on tarkasteltu sitä, olisiko mahdollista Bangladesin voisi pakolaisia vastaanottaa. Katsomme kuitenkin, että turvallinen paluu tulee voida näille pakolaisille mahdollistaa. Kiitos. Thank you. Kiitos. Nyt me olemme kuulleet eri toimijoiden mielipiteet tästä asiasta ja erilaisista mm, EEASin ja Ekon tekemistä toimista bio, bio, Myanmarissa ja myöskin Bangladeshin puolella. Tässä tullaan tekemään yhteistyötä jatkossakin viranomaisten kanssa jotta saataisiin välitöntä apua ihmisille tällä alueella. Hyvin vaikea tilanne tämä on, kuten te lähettiläs sanoitte, e, että parlamenttihan on istunnossaan ja siellä on yksi jäsen, joka on tästä Rakinen osavaltiosta. Ja mielestäni sitten pitemmällä aikavälillä Myanmarissa asuvalla ihmisellä on oikeus kansalaiseen, kansalaisuuteen. Ja jos näin on, niin tällä ihmisellä on kaikki oikeudet, mitkä hän ansaitsee. Rova Hassan, te sanoitte, että tässä nyt on tulossa kesätauko mutta nyt kun, kun katson tässä ympärille, niin, niin ei tämä mitenkään estä meidän vaatimustemme eh, syntymistä ja niiden johtopäätösten tekemistä, eh, koska me saamme koko ajan sitten kuulla, mitä DG Eko tekee asialla. Kiitos, että tulitte keskustelemaan tästä asiasta, koska se tilannehan siellä ihmisten kohdalla on, on kauhistuttava. Nyt meillä on kokous laajennetulle puhemiehistölle, joka pidetään suljetun ovin.